selityksiin. Colleagues, I, I would like you to... I... Hyvät kollegat, toivottavasti nyt voimme siirtyä äänestysselityksiin. Pyydän, että lähdette tästä salista niin hiljaa kuin mahdollista ja hyvässä järjestyksessä. Începem, trecem la explicațiile voturilor. Siirrymme nyt äänestysselityksiin. Ja hyvin, tässä ensimmäisenä haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että kaikki äänestysselitykset voidaan myös antaa kirjallisina. Meillä on 50 kollegaa, jotka ovat ilmaisseet haluavansa antaa selityksen suullisesti ja näin pyydenkin, että pysyisitte aikataulussa. Ensimmäisenä Postpishille Yksi minuutti. Eh, Puhemies, niin, nyt tämän eh, Ikolin osalta olin sanoa, että minä en pystynyt äänestämään siksi, että minun korttini ei toiminut, joten täytän tuon velvoitteen myöhemmin. Olisin äänestänyt tätä vastaan, mutta vaikka olisin olisinkin tukenut Alti, koska on tukea, mutta en äänestää, kun korttini ei toiminut. Kiitos. Sitten Biljana Borzan. Doamna Borza Biljana. Rouva Biljana Borzan. Hän ei ole huoneessa. Seuraavana sitten Markus Piipä. Doamna Mlina Rangelica, un minut. Minä Angelika Milna. Off button. Minä olin mukana tukemassa tätä ikl järjestelmää sellaista me haluamme kaikki lisää liikenneturvallisuutta, mutta nyt täytyy huolehtia siitä, että jokaisella uudella säädöksellä emme samaan aikaan uhraa vapauttamme. Ajattelen tietojen tallentamista ja kaikkea sitä, mitä meille myydään terrorismin torjuntana. Myös Ikolin tapauksessa on kysymys siitä, että ihmisten sitä tulee yhä enemmän läpinäkyvämpiä ja tietysti liberaalinen on tällaista vastaan. Se, mutta se myös samaan aikaan sitä, että autokuljettajat onnettomuudesta voivat saada kaikkialla Euroopan unionissa apua, mutta kuitenkin pelkään, että tämä autohennostettu järjestelmä myöskin merkitsee sitä, että meidän olipaikkamme on jatkuvasti havaittavissa ja että samaan aikaan myöskin meidän ajamistapaamme valvotaan ja meidän yksityisyyteemme puututaan. Ja kun kuulen, että kysymys on nukkuvasta järjestelmästä, josta kaikki poistetaan, silloin minun mielessäni alkavat hälytyskellot soida koska myöskin nukkuva tiikeri on tiikeri, ja se, miten meidän tietojamme käsitellään, sen voimme nähdä joka päivä. Miksi kansalaisille anneta valinnanmahdollisuutta itse päättää sitä, otetaanko järjestelmän käyttöön, sitä minä en oikein ymmärrä. Domnul Pizzula, Tonina, un minut. Tonino Pizzula. Gotovo 30 000 ljudi svake godine smrtno strada na Lähes 30 000 ihmishenkeä menetetään eurooppalaisilla teillä. Nämä ovat vakavia lukuja. Vammaisten, vammautuneiden määrä on vielä suurempi kuin 30 000. EKL-järjestelmän avulla voidaan vähentää ja pienentää näitä lukuja, koska automaattisesti hälytys laukeaa, vaikkei itse hälytystä pystyisikään antamaan ja näin todellakin selviytymisen mahdollisuudet paranevat. On hyvä, että tässä sovelletaan tietosuojamääräysperiaatteita. Tekniset ehdotukset ovat luonteeltaan hyviä ja meillä on riittävästi aikaa IKOL-järjestelmän käyttöön ottamiseksi. Tästäpä syystä tuenkin sitä sataprosenttisesti ja haluaisinkin onnitella esittelijää joka on kahden kauden ajan tätä asiaa käsitellyt. Nyt vihdoinkin viimein on kaittanut se aika, että meillä on käytössä yhteinen, yhtenäinen hätäpelastusjärjestelmä, jonka avulla voidaan tuhansia ihmisenkiä säästää vuosittain. Kiitoksia. Sitten Nekov. Hyvä puhemies, minä haluaisin onnitella esittelijää tuloksesta, jonka hän saavutti tässä ICOL-kysymyksessä. Komission täytyy huolehtia siitä, että ihmiset tuntevat ICOL-järjestelmän ja tässä voitaisiin ottaa käyttöön jo ennen vuotta 2018. Euroopan unioni huolehtii kansalaistensa turvallisuudesta ja siksi pitäisi hyvin ripeästi toimia, jotta tämä e järjestelmä saataisiin käyttöön. Palvelun pitäisi olla ilmainen ja helposti käytettävissä kaikille kansalaisille. Yli 25 000 ihmistä kuolee vuosittain Euroopan unionin teillä. Pitäisikö meidän odottaa pari vuotta vielä ennen kuin tämä tehdään pakolliseksi? Yksikin elämä on liian paljon. Sitten Marias μπορούσε να αρνηθεί την τεράστια χρησιμότητα ενός συστήματος. Kiitos. Kukaan ei kiistä tällaisen ikoljärjestelmän tuomaa arvoa. Sen avulla voidaan pelastaa onnettomuuksen jälkeen ihmishenkiä, mutta se ei ole mikään tae. Tässä ei taata myöskään yksityisyyttä ja tietoturvaa. e on pakollinen kaikissa ajoneuvoissa. Toisaalta sitä käytetään, vaikka kuski ei sitä haluaisikaan. Eli tässä yksityisyysperiaatetta loukataan. Tietoja tallennetaan jonkin aikaa ja viidenneksi myöskin yksityiset tahot voivat saada käyttöönsä näitä paikannustietoja. Tästäpä syystä e-call-järjestelmä voisi olla hyödyksi isovelivalvonta järjestelmän näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Polchak. Kiitoksia. Sitten herra Polchak. Kiitos puhemies. Aivan aluksi minä haluaisin onnitella esittelijää ja samalla haluan kertoa, etten voinut äänestää tarkistuksista, koska minun äänestyskorttini ei toiminut. En tiennyt, en tiennyt tätä asiaa ennen kuin pyysin puheenvuoroa äänestysselitykseen. Minä tuen tätä järjestelmää, mutta tiettyjä huoliakin minulla on. On puhuttu hyvin paljon tästä tietojen tallentamisasiasta. Ja kun ajattelemme tätä Dorman-järjestelmää, niin kaikki järjestelmät, jotka tallentavat tietoa tietyn ajan, ovat sellaisia, joita voidaan myös käyttää väärin teknologian kehitys on hyvin nopeaa ja me emme tiedä, käytetäänkö järjestelmää väärin vai ei. Minä haluaisin sellaisen järjestelmän, joka voidaan automaattisesti kytkeä pois päältä ja tietosuojasta pitäisi huolehtia. Kiitoksia. Sitten seuraava. Kiitos. Minä tuin tätä. Minusta tämä on esimerkki siitä, missä me pyrkineet löytämään tasapainon yksilön oikeuksien ja yhteiskunnan etujen välillä. Ja takaa me tunnustaa sen, että miten ja jakamisen kautta voidaan perästä henkilöitä, vähentää vammoja ja myöskin helpottaa pelastajien työtä ja säästää rahaa. Mutta tässä yhteydessä tuin tarkistusta, jossa me sanottiin, että valmistajien täytyy varmistaa se, että käyttäjät voivat myöskin poistaa käynnistä manuaalisesti tämän ikl järjestelmän Tämä luo eh, järjestelmän, jossa on tasapaino. Minä kuitenkin tunnustan, että tiettyjä turvajärjestelmiä on laitettu paikkaan, eh, ei, ei voi olla jäljittämistä, eh, ei voida jäljittää tällaisia ikl ajoneuvoja ennen kuin on sattunut onnettomuus. Ja nämä tiedot jatkuvasti pyyhitään pois, että niitä ei kerätä ja että näitä tietoja ei voida välittää kolmasille osapuolille ilman kuluttajan suostumusta. Ja tärkeää, että tämä taataan. Domno Jaar. Kiitoksia sitten herra Jaar. Ja, vielä dank, herr Ich Paljon kiitoksia, herra puhemies. Mielestäni tänään on hyvä päivä kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta katsottuna. Strategiamme täydentyy e järjestelmän kautta, käyttöönoton kautta. Meillä on ollut tähän asti yhteinen hätänumero ja nyt EKL-järjestelmä on tärkeää, että se otetaan käyttöön kaikissa autoissa ja että automaattisesti hätätapauksessa hälytys myöskin laukeaa. Ne, jotka ovat kriittisesti suhtautuneet tähän aspektiin, niin huomioikaa asia. Mitä tehdään, jos useampi ihminen istuu samassa autossa? Kuka on vastuussa? jos kerran e-call-järjestelmä voidaan poistaa käytöstä manuaalisesti. Minä en haluaisi tällaista päätöstä tehdä ja olen erittäin iloinen, että äänestys antoi tällaisen tuloksen. Kiitoksia. Kelly, un minut. Sitten herra Kelly, yksi minuutti. <clears throat> Eh, eh, minä äänestin ryhmäni mukana näistä suosituksista ja minun mielestäni ne ovat hyvät. Hyvin paljon tuhoa tapahtuu maan teillä. 20 000 ihmistä kuolee ja puolitoista miljoonaa loukkaantuu ja se, se maksaa 130 miljardia euroa. Nämä ovat järkyttäviä kustannuksia. Ihmiset ovat kuolleet tiellä hyvin suuressa määrin, eikä ole mitään epäilystä siitä, että tämä e-call-teknologia tulee nyt auttamaan meitä. Uskotaan, että onnettomuus paikalle päästään ainakin 40 prosenttia nopeammin kuin nyt, ja se auttaa hyvin paljon. Kiitos. Sitten Rakosh. Verehrte Frau Senalova, wir sind... Frau Senalova, me olemme pitkälti toimineet yhdessä reilusti 12 vuotta. IK on meidän vauvamme. Minä olen iloinen siitä, että epäilijät eivät ole johtaneet teitä muihin suuntiin. Ja tämä ik järjestelmä tulee nyt muutaman vuoden kuluttua olemaan selvä asia henkilöautoissa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa samalla tavalla kuin sitä on ollut turvavyö jo vuosia. Ja on tärkeää, että myöskin moottoripyörissä, linja-autossa ja kuorma-autossa on samanlainen elämiä pelastava järjestelmä. Siihen asti tämä on vain pieni askel. Tieliikenneonnettomuudet, joissa tulee kuolleita ja onnettomuutta. niitä ovat monet valittaneet ja heidän on täytynyt tukea tänään IK-järjestelmää. Kiitoksia. Sitten Schill, seuraava aihe předsedo já jsem podpořil novou podobu. Kiitoksia herra puhemies. Minä kannatin tätä polttoainelaatua koskevaa direktiiviä ja uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä. Mielestäni keskustelu on osoittanut, että jatkossa meidän on tuettava kehittyneempiä biopolttoaineita ja vähennettävä tukeamme hankalasti valmistettaville polttoaineille, joista ei ole juurikaan hyötyä. On hienoa, että EUn politiikka on muuttumassa, se on hyvä viesti ja lisättäköön tähän vielä sen verran, että vastaavanlainen keskustelu käydään Tsekin parlamentissa. Me pohdimme siellä, että miten olisi paras tapa tukea biopolttoaineita, uusiutuvia energialähteitä. Valitettavasti Tsekeissä asiaan ei suhtauduta tavalla, samalla tavalla kuin täällä. Toivottavasti Tsekin hallitus saa tästä uusia virikkeitä ja panostaa uusiin polttoaineisiin, koska vanhat polttoaineet tarkoittavat vain tuottoa tietyille politiikoille Tsekeissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rajalki. Niin, tässä on teknokraattien ideologinen teksti kun me katsomme biopolttoaineita Kaakkois-Aasiassa, se aiheuttavat vaikka kuinka paljon. Ja nyt ekologisesti ajattelevat ovat halunneet poistaa kaikki biopolttoaineet Euroopassa. Mutta tässä ei kansalaisjärjestöt eivätkä ympäristön suojelijat ole ymmärtäneet, miksi tällä tavalla toimitaan. Jäsenvaltiot ovat jälleen kerran, kerran todistaneet, että he puolustavat kansalaisia, mutta komissio on yrittänyt vetää tätä alemmaksi. Me onneksi löysimme kompromissin, jolla voimme nyt sitten panostaa seuraavan eh, sukupolven biopolttoaineisiin. Meidän täytyy tällä tavalla säilyttää myöskin osaamista, jonka avulla me voimme siirtyä sitten parempiin biopolttoaineisiin. Domnul Polchak, un minut Herra Polčák, yksi minuutti. Pokud jde o toto hlasování, které se týkalo tedy... No niin, mitä tulee tähän äänestykseen, jolla pyrittiin parantamaan alkupäässä direktiä vuotta 2009, niin minun mielestäni tuo äänestys todellakin oli vaikea. Ensinnäkin siksi, että en tue sitä, että luotaisiin biopolttoaineita, jotka saisivat leimättävät perinteisiä siis ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet, jotka vaikuttavat huomattavasti maankäyttöön esimerkiksi, enkä ajattele, että me olisimme nyt todellakaan vielä tietoisia kaikista vaikutuksista, mutta viime kädessä kuitenkin päätin tukea esitystä, koska siinä on hiukan luovuttu alkuperäisistä tavoitteista ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen sitä, miten me käytämme maata ja mikä on meidän perintömme tuleville sukupolville ja haluaisin varoittaa tulevista yrityksistä, asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, joihin liittyy täysin kritiiketön näkemys siitä, miten päätökset vaikuttavat tuleviin sukupolviin. I support... Minä tuin tätä, näitä direktiiviehdotuksia, mutta se ei ole täydellinen mutta kuitenkin se on edistysaskel. Minä uskon, että me käsittelemme EUn tuki politiikkaa kriittisellä tavalla ja me yritämme varmistaa, että julkisen sektorin tukemia polttoaineita käytetään ja kehittyneitä biopolttoaineita yritetään tukea. Keskeisimmät haaste, tavoitteemme eivät mene läpi, mutta tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, että me pääsemme 7 prosentin kynnykseen. Jäsenvaltiolla on siis mahdollisuus käyttää myöskin alhaisempia askeita, aske, taseita Komissio tulee tarkastamaan myöhemmässä vaiheessa tilannetta ja katsomaan sitä, että mikä olisi biopolttoaineiden bioosuus energiaa äh, kasvien määrä huomioida tässä 7 prosentin äh, kynnyksessä. Tämä on parannus entiseen verrattuna, mutta ei kuitenkaan mikään aimo harppaus. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Tässä on kysymys sellaisesta aineesta, jota ei kestävästi tuoteta ja tässä lopputulema on kompromissi. Ja tällä tavalla myöskin perinteisiä biopolttoaineita voidaan käyttää 7 prosenttia, ainakin puoli prosenttia polttoaineista täytyisi tulla toisen tai kolmannen sukupolven polttoaineista. Minulla on vähän toiveita. Ensimmäinen on sellainen, että e, toimeenpano, täytäntöönpano pitäisi hoitaa ja mm, pitäisi miettiä maankäyttöä ja jotenkin miten se sinne heijastuminen suhtaudu vähän epäily, epäilevästi ja mitä sitten tapahtuu vuoden 2020 jälkeen ja kiitoksia. Mulțumim. Doamna Petir, un minut. Doamna Petir, seuraavana. Gospodine predsjedniče, već sam jednom u ovoj dvorani rekla da želim da Mitä puhemies minä jo sanoin aiemmin täällä, että haluan Euroopan edistävän sellaista politiikkaa, joiden tavoitteena on vähemmän saastunut ja turvallisempi ympäristö. Ja olen ylpeä ollessani osa yhteiskuntaa, joka on johtava globaalisti ja joka pitää kiinni lupauksistaan. Joten me olemme nyt asettamassa tässä agendaa Pariisin kokoukselle, että tämä on yksi asiakirja, joka tulee tukemaan meidän tavoitteitamme. Meidän vastuumme lainsäätäjänä on myös asia, joka täytyy tunnustaa. Sen täytyy tunnustaa myös niiden, joilta me odotamme, että he ryhtyvät ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän täytyy siis nähdä, mitä ovat todelliset tavoitteet, mitä ovat selkeät tavoitteet, selkeät määräajat, mikä on se, mikä me olemme kehottamassa teollisuuttamme ja työntekijöitä tekemään. Eli un minut. Sitten äh, edustaja Kelly. Kiitokset herra puhemies. Äänestin ryhmäni kanssa tämän ehdotuksen puolesta Kollega Harkin antoi hienon tiivistelmän tästä ehdotuksesta, mitä hyötyä tästä on muun muassa näiden biopolttoaineiden kynnysten osalta ja toisen edistyneemmän sukupolven biopolttoaineiden osalta. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä tällä tavalla annetaan oikeusvarmuutta sijoittajille. Tämä on erittäin tärkeässä sija, tärkeällä sijalla, mikäli haluamme näitä edistyneitä polttoaineita saada kehitettyä jatkossakin. Komission jäsen Kanjeti eh, viittasi jo tähän, että tällä myöskin vaikutetaan positiivisella tavalla eh, energiaunionin kehittämiseen, mutta tärkeintä on, että meillä on eh, juuri tulevaisuutta silmällä pitäen jonkinlaista oikeusvarmuutta. Oikein paljon kiitoksia. Minä toivon, että tästä tulee menestyksekäs ehdotus. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten me siirrymme eteenpäin Rova Aukenin mietintöön. Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen on aiheena. Herra Popsil. Minä olin vähän epäileväinen, miten tässä pitäisi äänestää, koska kysymys siitä, että missä määrin tätä voidaan ratkaista Euroopan unionin voimin, ja vai pitäisikö sen jäädä kan, kan, näiden valtioiden toimivaltaan, niin en oikein osannut sitä päättää. Mutta loppujen lopuksi sitten päätin, että minä tuen ratkaisua. Ja toivottavasti jäsenvaltiot voivat sitten omaa säännöstään ottaa käyttöön tässä kysymyksessä. On paljon parempi tämä ehdotus kuin se alkuperäinen ehdotus, jossa oli pakollinen maksu muovikasseista suunniteltuna koska tällaistahan ei voitaisi pakottaa jäsenvaltioiden noudattamaan. Hyvä ratkaisu jäsenvaltioille ja siksi minä sitä puolsin. Kiitos, herra Bogovic, minuutti. Sam podpiram eh, takšno poročilo, Minä tuen tätä mietintöä, koska muoviset kantokassit eh, ovat Euroopassa miljoonittain nähtävissä ja ne ovat suuria ympäristön saastajia. Minusta on hyvä, että valtiot voivat saada mahdollisuuden lähetysperiaatteen mukaisesti itse päättää, miten ne saavuttavat tämän käytön vähentämistavoitteen. Tärkeää on, että raja-arvona vuosi 2019 ja 2020, sillä jos tavoitetta ei saavuteta, parlamentti tulee vaatimaan tiukempia toimia komissiolta, mutta siihen asti valtiot itse päättää, miten he voivat vähentää. Domnul Nekov, un minut. Kiitos, herra Nekov. Yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Minä tuin tätä direktiiviehdotusta, sillä minä uskon, että ympäristön suojelemisella on keskeinen merkitys terveyden näkökulmasta katsottuna. Me olemme kaikki huolissamme siitä, minkälainen vaikutus muovikasseilla on ympäristölle. Niitä on aivan liikaa käytössä. Mielestämme ei ole kuitenkaan hyvä ottaa käyttöön jotain hinnoittelu- tai sanktio- tai maksujärjestelmää, sillä kriisin aikoja vielä eletään – sen vaikuttaa päällisin puolin hyvältä ehdotukselta, mutta sillä on taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita ei pitäisi vähätellä. Meidän ei tulisi hinnoitella tällaisia tuotteita, koska nämä ovat epärealistisen korkeita hintoja. Ja aina kannattaa pitää myöskin mielessä, että jos muovipusseja ei enää tuoteta, niin se tarkoittaa myöskin irtisanomisia. Kiitos. Kiitoksia, Rova Harkin. Kiitos, eh, puhemies. Tänään minä ilahduin siitä, että me parlamentissa vastaamme kansalaisten huoliin. Hil- 92 prosenttia on erässä tutkimuksessa ollut huolissaan tästä asiasta ja on pyytänyt, eh, että näitä muovikasseja käytettäisiin vähemmän. Nyt eh, meillä on 90 prosenttia itsellemme vähentynyt käyttö, kun supermarketit ja muut ottavat rahaa jokaisesta pussista, koska täällä on 22 senttiä, jota peritään, peritään per kassi. Tällä tavalla ihmiset saadaan ajattelemaan ja tämä varmistaa myös sen, että 90 prosenttisesti ihmiset ajattelevat, että me joko käytämme kassia kerran tai voimme käyttää sitä useamman kerran. Tämä on tarpeeksi joustava, jotta jäsenvaltiot voivat toimia kuten itse haluat, mutta tietenkin olisi hyvä, jos olisi pakollisiakin sääntöjä. Pet- Kiitos sitten herra Peter. Korak direktive se problem za Tämä on viimeinen askel direktiivin hyväksymiseksi, joka tulee ratkaisemaan tärkeän ympäristöongelman. Kevyet muoviset muovikassit päätyvät usein ympäristöön. Näiden kassien suuri käyttö Euroopan unionissa on uhka. Meidän pitäisi käyttää me kestävällä tavalla. Nämä kassit, joita käytetään vain kerran, ovat esimerkki raskaasta saastuttamisesta. Kompromissiehdotus tässä direktiivissä ottaa huomioon kuluttajien käyttäytymisen – ja sama myöskin tuottajien kysymyksenä niin myöskin sen, että ympäristö ei enää kestä tällaista saastuttamista. Tämä on ratkaisu, joka merkitsee muutosta siinä myöskin, joka liittyy erittäin kevyisiin muovikasseihin, joka tämä auttaa pienten muovikassien tuottajia tämän määritelmän aikaansaaminen, jotka muuten saattaisivat olla vaarassa, mitä ne toimeentulonsa tulee. Kuluttajat voivat itse päättää ja valtiot, miten toimivat asiassa. Herra Eh, Oikein paljon kiitoksia. Minä äänestin ryhmäni kanssa tämän ehdotuksen puolesta. On hienoa, että niin monet äänestivät tämän ehdotuksen puolesta. Tämä osoittaa, että me ymmärrämme asian tärkeyden ja että me voimme tehdä jotain tilanteen korjaamiseksi. On hyvä, että meillä on tavoitteita, tavoitteet ovat realistisia ja ne voidaan saavuttaa. Silloin kun ihmisten on maksettava tuotteista, niin silloin tuotetta ei haluta käyttää väärin. Tanskassa ja Pohjoismaissa ylipäätään on kuulemma tilanne niin, että he käyttävät vuodessa noin neljä muovipussia vuodessa. Ja kuten kollega Harkin totesi, niin omassa maassani vuonna 2002 muovipussin hinta oli 15 senttiä, nyt se on 22 ja käytön määrä laski huomattavassa määrin, niin voidaan suojella ympäristöä. Kiitoksia. Teach. Un minut. Seuraava puhuja. Podržala sam izmjenu direktive o smanjenju... Minä tuin tämän äh, direktiivin muuttumista, joka liittyy muovikasseihin, koska se ottaa huomioon pienten tuottajien tilanteen Kroatiassa, jossa meillä on tällaisia tuolla pienien, pienien kassien tuotantoa. tämän paremmin kuin aiempi esitys. Nämä todella kevyet muovikassit saastuttavat ympäristöä, ne ovat vaarallisia, joten täytyy saadaan parempi ratkaisu, joka olisi kiirettävät muovikassit, mutta valitettavasti tätä esitystä ei hyväksytty. Ja ratkaisu on nyt sitten kompromissi, josta olen yhtä mieltä. Jäsenvaltiot saat joko itse eh, vähentää tätä käyttöä henkeä kohti tai ottaa maksuja muovikassujen käyttämisestä vuodesta 2018 lähtien. Tämä toimenpide kuitenkin sulkee pois hyvin ohuet eh, muovikassit. Tämän eh, säädöksen toimeenpanon kautta voimme vähentää ympäristön saastumista. Siksi tuin sitä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Předsedo, za udělení slova. Já bych chtěla vysvětlit... Pro... Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin selittää, miksi en äänestänyt hylätäkseni tätä direktiiviä. Se koskettaa vain yksityiskohtaisesti näitä muovikasseja, jotka vaikuttavat ympäristöömme. Muoviset kantokassit, siis, jotka ovat 15-20 mikrosenttiä paksuja. Mutta direktiivi ei pyydä jäsenvaltio tekemään mitään. Se antaa heille valinnan siitä, miten ja millä tavoin ne voivat vähentää näiden kantokassien kulutusta. Maksuja voidaan ottaa käyttöön tai muita keinoja. Lisäksi on tärkeää huomata se, että kompostoitavia kasseja pitää merkitä tietyllä tapaa. Ja rehellisesti sanottuna olen sitä mieltä, että EU pitäisi keskittyä asioihin, joita jäsenvaltiot eivät voi käsitellä yksin ja ympäristön suojelman yksin. Sen takia puolisin kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi menemme Farian mietintöön meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ja pyydän, että edustaja Harkin ottaa puheenvuoron yksi minuutti. Eh, this is a good proposal. Kiitoksia puhemies. Tämä on hyvä ehdotus ja EU on tässä johtoasemassa. Meidän tavoitteemme on kansainvälinen sopimus, jotta saadaan aikaan tasa-arvoiset eh, edellytykset kaikille. 4 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä tulee merialalta ja kun kansainvälinen kauppa kasvaa, niin tuo osuus kasvaa. Meriliikenne on ainoa ala, jossa ei ole eh, jo hiilidioksidivähennyssopimuksia. Siksi on nyt aika toimia. Kyllä me tarvitsemme ylikansalliset puitteet, se on meidän tavoitteemme, mutta meidän on ryhdyttävä toimiin ja tämä on nyt se alku, jolloin kaikkien alusten, jotka tulevat eurooppalaisiin satamiin, täytyy monitoroida ja varmistaa suurten laivojen hiilidioksidin päästöt matkalla Euroopan satamiin, matkalla pois Euroopan satamiin. Ja niiden täytyy myös ilmoittaa nämä määrät. Myös tarvitaan tietoa laivojen energiatehokkuudesta, on myös tärkeää se, että tämä ehdotus voidaan panna täytäntöön ilman suuria kustannuksia. Kiitoksia. Edustaja Kelly, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, että tämä suositus hyväksyttiin tässä aikaisemmin ja että nyt sitten tehdään jotakin CO2-päästöjen eteen, jotka tulevat siis meriliikenteestä. Ja tämä on hyvä tehdä nyt, sillä kuten mainittiin aamulla, ja minä hän sain puhua keskustelussa myös, jopa 4 prosenttia hiilidioksidipäästöistä tulee laivoista ynnä muista, ja meidän tulee tehdä jotakin tämän asian eteen. Erityisesti tulevaisuudessa me tulemme pystymään valvomaan niitä laivoja ja aluksia, jotka tulevat satamiin, ja siitä eteenpäin sitten voimme pohtia kansainvälisen tason politiikkaa ja toimia, joiden avulla voidaan lieventää tätä ongelmaa kansainvälisesti. Tämä on askel eteenpäin mielestäni ja se osoittaa, että parlamentti ja EU pystyvät tekemään työtä kansalaisten eteen. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi menemme Schwalesan mietintöön ja annan puheenvuoron edustaja Harkinille yksi minuutti. Uskon, että Valessa mietinnön, joka koskee komission ehdotusta Itämeren monivuotais sille suunnitelmalle liittyen turskasilakka- ja kilohailikantoihin on askel eteenpäin. Viime kaudella komissio oli vastuussa parannetusta kalastuspolitiikasta ja haluaisin viitata kollegamme Chris Davisiin, joka ei enää täällä ole, sitä erittäin tärkeästä roolista, mikä hänelle oli parastetun kalastuspolitiikan luomiseksi. Ähm, Nyt meidän e, Euroopan parlamentin on varmistettava näiden uudistusten tehokas täytäntöönpano. Olen erityisen iloinen siitä, että tarkistus 30 hyväksyy hyväksyttiin, että otetaan paras mahdollinen tieteellinen tieto huomioon. Olen myös samaa mieltä tästä kalastuskuolleisuus asteesta, joka on sellainen, että saadaan maksimikestävä saalis. Olen pahoillani siitä, että kaksi muuta tarkistusta hylättiin, joiden avulla oltaisiin voitu vähentää sivusaaliita. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Petir, yksi minuutti. Puhemies, tämä puitedirektiivi on varsin vaativa ja siinä jäsenvaltioiden pitää sovittaa politiikansa yhteen kestävän kalakantojen huollon kanssa. Tämä liittyy eri lajeihin, myös kaupallisiin lajeihin ja muihin. Pyritään suojelemaan järjestelmä tällä hetkellä, kun saalit ylittävät kestävyyden ilman, että noudatetaan kestävää lähestymistapaa kalakantojen hallinnoissa, emme pysty saavuttamaan tavoitetta ympäristötavoitteita vuoteen 20 mennessä, emmekä me voi säilyttää kestävyyttä tällä tärkeällä talouden alalla, jonka pitäisi taata tulevaisuus myös jatkossa. Kiitoksia. Nyt menemme Kadekin mietintöön. Purkamisvelvoite. Edustaja Bogovic, yksi minuutti. Kiitos. Minä tuin tätä mietintöä äänestin sen puolesta. Siinä säädetään säännöistä, jotka liittyvät purkamisvelvoitteeseen kalastajille. Tämä purkamisvelvoite tulee olemaan voimassa tämän vuoden loppuun asti. Käytännön kokemukset osoittavat, että sen täytännönpanossa on ollut paljon vaikeuksia, sen takia olen samaa mieltä sen kanssa, että meidän tulee olla hyvin varovaisia, kun laaditaan uusi asiakirja. Meidän tulee kuunnella kalastajia itseään. Valtiot kuten Slovenia, siellä puretaan vain muutama sata tonnia kalaa vuosittain. Siellä säännöt ovat suuri taakka kalastajillemme ja senpä takia tämä on taakka myös matkailulle, Mitä olla hyvä arvoisa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi menemme Libatskan mietintöön Bolonian prosessin täytäntöönpano ja annan puheenvuoron edustaja Soirvalle yksi minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Olen erittäin kiitollinen mahdollisuudesta kertoa näkemykseni tästä mietinnöstä, jonka suuri enemmistö Euroopan parlamentista tänään hyväksyi ja jossa huomioidaan eh, Bolognan prosessin täytännönpanon eh, seuraavat askeleet. Kristina Libatska, tämän eh, mietinnön laatija, haluaisin sydämesti häntä kiittää hyvin kattavasta mietinnöstä ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Valitettavasti Euroopan parlamentin täysistunnossa emme pystyneet keskustelemaan siitä riittävästi tai korostaa sitä, että tämä mietintö erityisesti korostaa lisärahoituksen mahdollisuuksia, Euroopan unionin lisärahoituksen mahdollisuuksia, että voidaan parantaa korkeakoulutuksen laatua osana eh, eurooppalaisen korkeakoulutuksen alueen, eurooppalaista korkeakoulutuksen aluetta. Eh, tämä liittyy myös Bolonian prosessin ministerikonferenssiin, joka järjestetään Jerevanissa toukokuussa. Tämä on siis myös eräänlainen mandaatti tälle ministerikokoukselle ja siksi haluaisin kiittää kollegoita yhteistyöstä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Forenza yksi minuutti. 15 évvel ezelőtt indult el útjára az európai felsőoktatás reformját. Kiitos puhemies korkeakoulutuksen uudistus on pantu täytäntöön, siis tämä Bolonian prosessi. Ja nyt pitää tehdä tilannekatsaus, mitkä ovat myönteiset ja kielteiset tulokset, mitkä ovat epäonnistumiset, mutta valitettavasti näin ei ole tehty. Meidän tulisi tarkastella sitä, että päätavoitehan on, että koulutetaan ja nuori niitä pääsevät hyvin työmarkkinoille, mutta näin ei ole ollut. Miksi? Siksi, että Bolonian prosessi on täysin mullistanut ja kääntänyt päälailleen tämän menneen järjestelmän, joka oli olemassa. Sehän koostui sitä. Toisaalta oli korkeakoulut, yliopistot ja muut koulutuslaitokset, joten yliopistoympäristössä on vastustusta tälle Bolognan prosessille. Ei tarvita markkinointia, vaan todellinen tilannekatsaus, jotta päästään todellisiin muutoksiin. Mulțumim. Kiitoksia. Edustaja Marias, yksi minuutti. Καταψήφισα την έκθεση για την εφαρμογή της διαδικασίας. Puhemies äänestin vastaan mietintöä, joka koskee Bolonian prosessia, koska tämä, tätä prosessia käytettiin, jotta heikennettäisiin julkisia yliopistoja ja niiden asemaa Kreikassa ja mu- muissa EU-maissa. Tällä tavalla olemme avanneet tien yksityistämiselle, joka kuitenkin koskee julkista yhteistä hyvää koulutusta, korkeampaa koulutusta tässä tapauksessa erityisesti, ja meillä on maksuja tutkimu- tutkinnon jälkeisellä edistää työpaikkojen luomista. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut Kreikassa. Yli 50 prosenttia nuorisotyöttömyys ja 200 000 nuorta tutkijaa, 2 prosenttia Kreikan väestöstä, on lähtenyt maasta muualle EU-hun samanaikaisesti. On leikattu koulut, korkeammalta koulutuksesta määrärahoja ja, ja tämä Bolonian prosessi johtaa tällaisen kaupallistumiseen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Maletic. Glavna poruka ovog izvješća je da je Kiitoksia. Tämän mietinnön pääviesti on se, että meidän täytyy uudistaa Bolognan prosessia ja kehittää uudenlaisia koulutusjärjestelmiä. Olen samaa mieltä tästä. Bolognan prosessi alkoi vuonna 1999 ja sitä nyt pannaan täytäntöön 47 valtiossa jotka luovat korkea, Euroopan korkeakoulutusalueen ne panevat täytäntöön korkeakoulutuksen äh, tavoitteita ja tällä tavoin äh, korkeakoulutus voidaan tunnustaa ja mahdollistetaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus. Kun me katsomme tämän 15 vuoden Bolognan prosessin tuloksia, voimme nähdä muutoksia siinä, että korkeakoulutus on paremmin järjestetty ja koulutusjärjestelmiä pystytään paremmin vertailemaan jäsenvaltioiden välillä. Kuitenkin meillä on vielä puutte ja se on yhteys työmarkkinoihin. Siksi tarvitsemme muutoksia. Kiitoksia edustaja Sver, yksi minuutti. Ah, mă Pyydän anteeksi. Edustaja Zaborska, minun virheeni. Puhemies, kiitoksia laadun vertailtavuus korkeammassa koulutuksessa ja miten voidaan kieliesteitä. Tämä luo mahdollisuuksia monille nuorille, jotka tätä kautta voivat käyttää hyväkseen tietoa koulutusta riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia ovat. Yhdessä esittelijän kanssa haluaisin korostaa yhteyttä Bolonian prosessin, tutkimuksen ja Erasmus Plus-ohjelman välillä. Tämän takia minä tuin mietintöä, Korkea nuorisotyöttömyys tutkinnon suorittajien kohdalla ei pitäisi kuitenkaan olla syy sille, että miten tahansa tuetaan opintoja. Me näemme, että humanisten tieteiden opiskelijoilla on vaikeuksia löytää työpaikkoja ja koulutuksen laatu on myös laskemassa. Teknologia ei aina meitä pysty pelastamaan. Meidän pitää aina löytää suhde ihmisten, ihmisiin ja tämän takia ihmiset kuitenkin aina tarvitsevat myös hum- humanistisia tieteitä. Kiitoksia edustaja Zver, Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää ensinnäkin loistavasta mietinnöstä, jossa käsitellään Bologna-prosessin edistymistä. Kiitos Kristina Libatska. Lisäksi haluaisin myös kiittää häntä erittäin hyvästä lähestymistavasta kun hän luonnosteli tätä mietintöä. Varjoesittelijät saivat vaikutettua voimakkaasti tähän vaiheeseen. Mielestäni meidän tulee sanoa enemmänkin tästä Bolonian prosessista. Keskustelujen alkuvaiheessa siitä puhuttiin paljon ja tätä pitää tehdä yhä uudestaan. Bolonian prosessi on yksi tärkeimmistä uudistuksista ja se on, sehän on rajat ylittävä ilmiö EU-ssa, Jos jatkamme tähän suuntaan, olen varma, että saamme ö, nämä aukot täytettyä, jos ajatellaan sitä, mitä yliopistot tuottavat nyt ja mitkä ovat markkinoiden tarpeet. Kiitos. Edustaja Forenza, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tätä Äh, omaloite mietintöä vastaan, koska uskon, että 15 vuotta sen jälkeen, kun Bolognan prosessi on otettu käyttöön, tarvittaisiin äh, vakavasti otettava ja äh, syvällinen tilannekatsaus. Meidän mielestämme tästä mietinnöstä puuttuu yksi tärkeä kohta, nimittäin se, että mm, otetaan huomioon nämä taloudelliset kysymykset, jotka liittyvät jäsenvaltioiden vastauudistuksiin, joihin vetosivat ja vetosivat Bolonian prosessin. Ajattelen tässä Italian yliopistojärjestelmää, joka romahti ensin Tremontin leikkausten jälkeen ja sitten Gelminin uudistusten jälkeen. Ja minä itse henkilökohtaisesti tiedän, millaista on olla pätkätyöläinen yliopiston muksessa. Me tässä ajattelemme pelkästään kilpailua kilpailuja, nyt haluamme muuttaa suuntaa, voimme vielä muuttaa suuntaa, ajatella oikeutta opiskeluun, vapa, oikeutta vapaaseen tutkimukseen yliopistoista riippumattomasti markkinoille markkinoista. Ja sitten seuraavaksi menemme Ventan mietintöön Euroopan elokuva digitaaliajalla ja sitten anna puheenvuoron edustaja Soidovalle yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön e, digitaalisesta aikakaudesta, koska tämä ei edusta kuitenkaan, tämä ei ole vain kulttuuriperintökysymys, vaan talouden kysymys myös. Minä tuen myös sitä seikkaa, että Euroopan parlamentti näkee elokuvat tapaamispaikkoina ja tukee pienten elokuvateatterien riippumattomuutta ilman, että unohdetaan myöskään tietoa käyttäjistä, elokuvista. Minä tuen myös eurooppalaista elokuvafoorumia ja sen perustamista, koska jakelijat ja luo, elokuvien tekijät ovat huolissaan elokuvateollisuuden tulevaisuudesta. Ja vielä lopuksi kyseisessä mietinnössä tuetaan Lux-palkintoa, elokuvapalkintoa, joka on saanut yhä enemmän arvovaltaa viime vuosina. Kiitoksia edustaja Marjas, yksi minuutti την έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä elokuvat ovat eh, osa kulttuuria ja taloutta, ja ne voivat auttaa Euroopan taloutta yleisestikin ja samalla suojella jäsenvaltioiden kulttuuriperintöä EU-ssa huolimatta siitä, että elokuvateollisuus Euroopassa on yksi laimmista tuottajista laajuisesti, niin siitä huolimatta siis äh, on olemassa markkinat, jotka on jaettu hyvin pieniin kansallisiin alamarkkinoihin, joten meidän tulee edistää saatavuutta, jotta nämä elokuvat löytävät yleisönsä. Kuitenkin on tärkeää, että meillä on nyt uusia äh, rahoja tätä varten varoja. Meidän tulee suojella pieniä ja keskikokoisia elokuvateattereita erityisesti kaupungeissa syrjäseuduilla. Lisäksi myös ulkoilmaelokuvateattereita pitää suojella, jotka toimivat Kreikassa kesällä. Kiitoksia. Edustaja Nekov, yksi minuutti. Puhemies, yksi suuremmista haasteista elokuvateollisuudessamme Euroopassa on välttämättömyys saada tehokkaampaa tiedottamista mainontaa eurooppalaisista elokuvista. USAssa mainon, mainosbudjetti on 50 prosenttia elokuvan kokonaistalousarviosta, kun taas Euroopassa käytetään vain yksi prosentti mainontaan koko budjetissa. Tämän takia vetoaisin jäsenvaltioihin, jotta ne käyttäisivät paremmin eurooppalaisia varoja, jotta rahoitettaisiin digitalisoitu digitalisaatiota, jakelua, mitä tulee elokuviin, elokuvaperinteen ja myös äh, elokuvaarkistoihin. Lisäksi täytyy edistää elokuvakulttuuria jo nuoresta lähtien, jotta nuoret voivat äh, oppia nauttimaan tästä äh, kulttuurimuodosta. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Maletic. Podaci za 2014 pokazuju da je u Europi prikazu. Kiitoksia. Vuoden 2014 raportit osoittavat, että amerikkalaisten elokuvien määrä on kaksi kertaa suurempi kuin eurooppalaisten elokuvien. On tarpeen parantaa, vahvistaa eurooppalaista elokuvateollisuutta, koska tämä tieto on hälyttävä ja on tarpeen kehittää korkealaatuisia rahoitusvälineitä. Meillä on yksi rahoituslähde, joka on Euroopan unionin Luova Eurooppa-ohjelma 1,5 miljardia euroa 2014-2020, mutta se koskee koko Euroopan eh, elokuvateollisuutta ja kulttuurialaa. Eh, alaohjelma media eh, rahoittaa uusien elokuvien ja uusien kumppanien äh, kehittämistä ja tällä tavoin yhteisrahoitetaan tuhannen elokuvan tuotanto vuosittain ja olen iloinen siitä, että äh, Kroatiassa saatettiin neljä hanketta toteuttaa. Äh, tämä mahdollistaa oikeudelliset olot julkiselle ja yksityiselle rahoitukselle. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Köstingerin mietintö Uusi EU-metsästrategia. Edustaja Bokovic, yksi minuutti. Minä haluaisin onnitella Elisabeth Köstingeriä erinomaisesta mietinnöstä ja siitä, että se hyväksyttiin. Minä äänestin sen puolesta. Metsät ja metsänhoito on hyvin, metsäala on hyvin tärkeässä niissä jäsenvaltioissa – jossa on paljon metsiä. Slovenia on top kolmasessa osalta otetaan niitä jäsenvaltioita, jossa on niiden metsiä EU-ssa. Meillä on yli kaksi kolmasosaa alastamme, joka on metsää. Ja metsä ja puun käsittely ovat edelleen hyvin tärkeitä tulonlähteitä kestävällä kehityksellä Sloveniassa ja Euroopassa yleisestikin lisäksi. metsin lisäksi siis on sisällyttäneet ympäristön suojelun tähän ja puun käsittely teollisuuden, no siis kaikki sisällytetty tähän mietintöön totta kai. Metsät tai puuta käytetään rakentamisalalla ja muissakin tärkeissä sektoreissa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pospisil. pane předsedo. Já jsem původně měl v úmyslu... Kiitoksia puhemies. Alun perin halusin tukea strategiaa, mutta loppujen lopuksi en näin tehnyt, vaan äänestin tyhjää, koska Jotkut tarkistukset menivät läpi Envistä, jotka olivat minun mielipidettäni vastaan, samoin tsekkiläisten asiantuntijoiden mielipidettä vastaan. He pitävät parempana ympäristöaspekteja, kun pyritään suojelemaan metsiä. Ja tämä omistajilla on ollut tilaisuus saada tarvit, riittävä tuotto tästä. Siksi minä en tukenut mietintöä ollenkaan. Sekin tasavallassa oli on tällainen yksityismetsänomistajan järjestö. Minä konsultoin tässä asiassa heitä. Meidän pitää löytää kompromissi metsien suojelun ja omistajien e- intressien välillä. Vain näin voidaan saada aikaan kestävää strategista metsän hoitopolitiikkaa. Tonino, un minut. Edustaja Pikula, yksi minuutti. Da nije nadležna za izradu zajedničke šumarske politike, određene politike Europske unije mogu imati utjecaj na nacionalne šumarske politike. Drvo je obnovljivi resurs, ali često neadekvatno iskorišten, pa treba osigurati inteligentnu i održivu upotrebu te sirovine. Smatram kako bi nova strategija o šumama trebala snažno naglasiti njihovo očuvanje upravo primjeri iz hrvatske pokazuju kako je krađa šume devastacija puteva građenih desetljećima meillä nyt ole englanninkielistä Nyt meillä varmaan se on. jatkaa siitä, Voinko aloittaa uudelleen, kysyi puhuja, jos haluatte. Kyllä haluan. Kiitoksia. Zajedničke šumarske politike, određene politike me valmistelemme uutta EUn metsästrategiaa. Jotkut EUn strategiat voivat vaikuttaa kansalliseen strategian. Puu on uusiutuva e- luonnonvaraa, mutta sitä pitäisi käyttää älykkäästi ja kestävästi. Uusien metsästrategian täytyisi keskittyä huomattavasti metsän suojeluun. Kroatian esimerkit osoittavat, että puun varastaminen ja äh, polkujen tuhoaminen johtuvat ähm, toimivaltuuksien äh, epäselvyydestä. Viranomaiset eivät toimi, koska äh, maa suunnittelee suunnitelmat ovat liian vanhoja ja vaikuttaa siltä, että me tässä joskus sanoimme, että me näe metsää puilta, mutta nyt emme näe metsää voitoilta. Metsät eivät ole pelkästään maatalouspolitiikan ulottuvuus, ne ovat tärkeämpiä, ne ovat keuhkomme, ne luovat biologista monivuotoisuutta. Valitettavasti tämä muistuttaa enemmän aavikkoa kuin metsää. Kiitoksia edustaja Marias. Η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να... Metsät ja Euroopan puut, niitä käsiteltiin siis tässä mietinnössä, ja tässä pitäisi kehittyä alan kestävän kehityksen, erityisesti tässä tienristeyksessä, jossa olemme, jossa kohtaamme ilmastonmuutosta. Samalla pitäisi kuitenkin tehdä jotakin metsäpalojen eteen, erityisesti kun kesä tässä kova vauhtia lähestyy. Siitä syystä ei on tulisi auttaa rahoittamaan Kreikkaa ja muita jäsenvaltioita, että voitaisiin torjua näitä metsäpaloja. Puhemies, metsät ja metsätalousala eivät liity ainoastaan laadukkaaseen elämään, vaan liittyvät myös talouselämään kuitenkin. Jos haluamme kestävää metsätaloutta, niin Pitäisi pohtia pitkän aikavälin suunnitelmia, kestävyyttä unohtamatta. Ja, mutta tätä ei kuitenkaan ole löytävissä tässä mietinnössä sen takia, minä äänestin tyhjä, kiitos. Edustaja Nekov, yksi minuutti. Puhemies metsät ovat erittäin tärkeitä ja samoin tämä rahasto, koska metsät auttavat meitä säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Biodiversiteetillä on merkitystä, näin saamme erilaisia raaka-aineita, elintarvikkeita, kosmetiikan raaka-aineita. Siksi ei pidä säilyttää vain metsiä, vaan kaikkea muutakin, mikä liittyy tähän. Jos me poistamme metsiä liikaa, tämä myötä vaikuttaa muihin ongelmiin Euroopassa, muun muassa vuoristoalueet menettävät äh, väestöään. Tämän takia vetoan Euroopan unionin ja jäsenvaltioihin, jotta laadittaisiin strategia, jonka kautta pyrittäisiin säilyttämään tätä tärkeää potentiaalia. Minä uskon, että Euroopan komission täytyy laatia eurooppalainen strategia yrteille, koska vain tällä tavalla voimme hyötyä täysin tästä potentiaalista. Edustaja Petir, yksi minuutti. Kiitoksia. Meidän täytyy huomioida metsien äh, kyky, koska niiden laatu ja taloudellinen potentiaali pitäisi äh, säilyttää tuleville sukupolville. Äh, metsät voivat olla vihreän talouden generaattori, ne ovat uusiutuvien energian lähde, ne ovat tärkeitä myös ilmastonmuutoksen torjumisessa ja niiden panos, vaikka olemme metsistä tietoisia, sitä ei ole koskaan arvioitu tarpeeksi tarpeeksi. Metsät ovat biodiversiteetin suurin lähde ja se tapa, jolla niitä hoidetaan, vaikuttaa huomattavasti ympäristömme laatuun ja lopulta myös meidän terveyteemme. Kroatialla on pitkä hyvän metsä hoidon perinteet ja me toivomme, että nämä korkean tason toimenpiteet ovat myös osa kansallista lainsäädäntöä. Näin tässä strategiassakin ehdotetaan ja haluaisin kiittää eh, edustaja Köstingeriä, joka on tämän ehdotuksen strategian ottanut. Edustaja Maletic yksi. Sektor šumarstva u Europi zapošljava... Metsätalousala Euroopassa työllistää yli 3,5 miljoonaa ihmistä sitä tulee sen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Se on siis on siis hyvin tärkeää investoida tutkimukseen tällä alalla. On tärkeää hoitaa metsiä kestävällä tavalla ja edistää niiden roolia tässä kestävyydessä. Puubiomassa sen lisääntynyt käyttö, se aikaan sen, että metsiä pitää hoitaa yhä vastuullisemmalla tavalla – mietintö lisää tietoisuutta siitä, miten tärkeä metsätalousala on EUlle. Siinä osataan ö, tieteellinen näyttö, jota on saatu Kroatiasta. Meillähän on pitkät perinteet, sen takia Kroatia voi myös antaa oman panoksen, että edistetään tätä teollisuuden alaa, jolla voidaan olla lisää taippoja, työpaikkoja. Tämä on tavoitteemme, kiitos. Ähm, äh. Kiitoksia. Nyt äh, istunto keskeytetään kello 15 saakka. Kiitoksia.